Jatkamme istuntoa. Ensimmäinen kohta esityslistalla ovat komissiolle esitettävät suulliset kysymykset. Tietojen säilyttämistä koskevien nykyisten puitteiden tarkistaminen. Ensimmäisenä herra Alvaro. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, että tapamme tämän asian puitteissa. No tämä on varmastikin ensimmäinen tähän aikaan illasta, mutta nyt hitaasti, mutta varmasti kyllä voidaan esittää kysymys, milloin pääsemme eh, nyt päätökseen tämän kysymyksen osalta. Lukuisat jäsenvaltiot ja niiden perustuslakituomarit ovat päättäneet, että tämä ei ole kansallisen perustusla- kansallisten perustuslakien mukaisia tässä on myöskin tämä asia viety eh, EUn tuomioistuimeen ja monet kansalaiset jäsenvaltiossa, jotka eivät ainoastaan ole ilmaisseet, että eivät ymmärrä tätä, vaan myöskin ovat täysin todenneet, että se ei toimi. On ikävää todeta, että meidän arviomme eh, useita vuosia sitten, eli 2005, kun ensimmäistä kertaa puhuimme tästä, on oikea. Meillä on epäselviä juridisia kysymyksiä, meillä on taloudellisia kysymyksiä tietojen säilyttämiseen liittyen, meillä on teknisiä kysymyksiä, jotka edelleen ovat auki ja eri toten meillä on myöskin yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka ovat edelleen auki. Komission arviointikertomus on selkeästi osoittanut, miten eri tavoin jäsenvaltioissa tietoja säilytetään. Esimerkiksi rannikkovartioston tietojen saaminen ja myöskin, että niitä saadaan suullisesti viranomaisilta. Tämä arviointikertomus on hyvin selvästi osoittanut, että kaikki on kyllä saavutettu, mutta ei kuitenkaan harmonisointia. Ja ratkaisematon kysymys siitä, että onko tämä edes tarpeen, niin siihen ei ole vielä vastausta. Joten kysymyksen esittäjät ovat oikeutetusti esittäneet kysymykset, milloin me voimme toivoa komissiolta jotakin uudistusta nyt ei varmastikaan enää pidä jatkaa tällä tiellä ja minä toivoisin, että tämän vaalikauden aikana meillä on mahdollisuus puhua tästä päivityksestä ja varsinkin meidän täytyy kuulla komission ehdotukset tähän kysymykseen liittyen. Toivottavasti kuulemme tänään enemmän puhemies Olenko jo ylittänyt puheaikani? Minä lähdin siitä, että minulla on kaksi minuuttia. En nyt tässä halua tätä mitenkään pitkittää, joten päätän tähän. Huomaatte varmastikin siinä, miten tätä esitän, että olemme pikkuhiljaa kyllästyneitä tähän aiheeseen ja että jos me haluamme saada ratkaisun aikaiseksi EUn tasolla, niin olisi hienoa, jos me voisimme asiallisesti tätä käsitellä. Paljon kiitoksia. Za toto slovo, které beru opravdu... Kiitos alustuksesta. Todellakin vain alustus tässä. Nyt haluaisin pyytää kaikkia seuraavia puhujia pitämään kiinni puheajasta. Nyt puheenvuoron saa herra Sargentini. Olkaa hyvä. Dank u voorzitter. De Groenen hebben eigenlijk een hele eh, simpele vraag aan u mevrouw Mans. Puhemies, komissaari Malmström vihreällä on varsin yksinkertainen eh, kysymys esitettävänä. Koska äh, saamme uutta tietoa äh, tietojen äh, säilyttämiseen liittyvien puitteiden muuttamisesta? Euroopan parlamentti odottaa tätä vastausta, mutta pelkää kuitenkin pahoin, ettei vastausta saada kuulla. Käsittääkseni tarkistusta joudutaan vielä odottamaan. Ja syy on se, että todennäköisesti jäsenmaat eivät voi pitää direktiiviä tarpeellisena, mutta eivät ne toisaalta kuitenkaan voi luopua tietojen säilyttämisestäkään. Näyttäisi siltä, että halutaan pysyä aika yleisellä tasolla. Ilman, että että mitään todellisia tuloksia on olemassa, mitään perustuslakituomioistuimen päätöstä asiasta on olemassa, niin siitä huolimatta tietoja kerätään ja säilytetään. Ainoastaan Saksassa on syntynyt ongelma nimenomaan perustuslakikysymysten vuoksi. Olisi parempi kumota koko direktiivi ja ottaa käyttöön joku vaihtoehtoinen tapa säilyä tietoja, kunnes perustuslakituomioistuinten päätökset on saatu. Yksityisyyden rikkomista ei saa hyväksyä, joten arvoisa komissaari Maaström, aiotteko ottaa asian käsittelyyn kansallisten jäsenmaiden kanssa? Tehän olette jo huomanneet, että samoin kuin me, että akta-kysymyksen yhteydessä Monet jäsenmaat pitävät privacy-kysymyksistä kiinni ja tässäkin varmasti törmäämme saman asian. Kiitos ja seuraavana Rova Guillaume. Puhemies, arvoisat kuulijat, komissaari, olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että käymme keskustelua direktiivistä, joskin keskustelua käydään aika myöhäisessä vaiheessa. Joka tapauksessa kyse on keskustelusta, joka kiinnostaa yhä enemmän kansalaisia. Kyse on, niin kuin tiedätte, henkilötietojen ja muiden tietojen säilyttämisestä ja tallentamisesta. Direktiivi on ollut varsin ristiriitainen, kuten on saatu nähdä esimerkiksi Tsekin, Saksan ja Romanian lainsäädäntöjen tarkasteluyhteydessä. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi yksityisyyden suojelemisesta ja tietojen henkilötietojen säilömisestä. Rikoslaki säätelee tätä, mutta mitä Euroopan unionin kattavaa käytäntöä ei ole olemassa. Me toivomme, että annatte nyt selkeät vastaukset huolenaiheisiin, joista voin mainita esimerkiksi suhteellisuusperiaatteen toteutumisen ja tämä hetkisen tiettyjen jäsenmaiden harjoittaman liikakäytön. Toisin sanoen ne ovat tulkineet direktiiviä liian laajasti. Toivon, että asian on löydettävissä tasapainoinen ratkaisu. Kyse on kuitenkin äärimmäisen keskeisestä kysymyksestä. Ja henkilötietojen tietojen säilyttäminen ylipäätään on asia, johon törmäämme jatkuvasti nykyyhteiskunnassa. Emme siis voi jäädä pelkästään teorian tasolle, vaan meidän on saatava myöskin käytännön ratkaisut ja vastaukset tähän. Kiitos. Sitten Ernst. Kiitos. Mikä loppumaton tarina. Aina tästä keskustellaan ja tietyssä mielessähän tämä on huono todistus meille. Jos nyt tarvitaan suullinen kysymys tänään, jotta kysytään komissiolta, että no mitä se oikeastaan aikoo tehdä. Tietysti tässä pitäisi nyt lopettaa nämä pellit ja ottaa realiteetit huomioon ja tunnustaa, että tässä tietojen säilyttämisessä ollaan epäonnistuttu. Se, että saataisiin yhtenäinen sääntely aikaan ja matkaan saattamaan, niin se ei ole onnistunut. Direktiiviä edes pystytään jäsenvaltiossa soveltamaan perustuslaista syystä. Ja sitten on tällainen täydellinen tilkkutekki muissa maissa, jossa saa sitten toimeenpanoa on. Toiset säilyttävät kuusi kuukautta, toiset 12, toiset säilytetään tietoja, vaan jos on raskaita rikoksia, joskus pienistäkin rikoksista, niin tällaista sekasotkua on. Ja nyt sitten Saksan liittotasavalta vielä valittaa näistä negatiivisista vaikutuksista sisämarkkinoille ja myöskin, että raskaiden rikoksien kyseessä ollessa, niin rikosten tutkinta estyy, sitä vaikeutuu. Se mitä, missä tässä nyt ollaan, niin kukaan ei oikein tiedä ja mm, tässä ei ole tietenkään pelkästään tuomioistuimen päätöksistä kyse, tutkimuksista on myös analyysejä 2011 Saksan liittotasavallan ää, tieteellisen ää, tieteellisen neuvonnan yksikön arvio, että koko tietojen säilyttämisellä ei ole mitään hyötyä. 2012 Max Planck-instituutilta myöskin on tutkimus, jossa sanotaan, että lapsipornografia, ryöstöt, internetrikollisuus, tietojen säilyttämisellä ei ole mitään vaikutusta siihen. Sanonpa näin, Rova Malmström. Kun että nyt kuitenkaan komission jäsenä voi täällä esittää mitään uutta asiaa, niin tämä direktiivi pitäisi laittaa hyllylle, odottaa tuomioistuimen päätöstä ja tällainen tietojen säilytyskielto siihen asti. schön. And the next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Foss. Paljon kiitoksia, puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämän 15-vuotiaan Amanda Totin tapaus Kanadasta muutama päivä sitten osoitti meille ikävällä tavalla, että internetissä on sellaisia käyttämistapoja, jotka voivat aiheuttaa toisille ihmisille harmia. Tässä kyse oli kybermobbauksesta, kiusaamisesta, joka meillä Euroopassakin on, lisääntynyt, mutta kyse on myöskin verkossa terrorismin ja rikollisuuden vastaisesta taistelusta yleisellä tasolla, mutta varsinkin äh, äh, oikeusradikalismista mm, äh, tai lasten hyväksikäytöstä esimerkiksi. No nyt juuri eilen tai tänään YK on huumeiden ja rikosten vastainen toimisto päätti tai esitti ehdotuksen kansainvälisistä sopimuksista tietyn säilyttämiseksi. Totta kai me tarvitsemme hyvän sekoituksen perusoikeuksista ja myöskin valtiollisesta rikosten torjunnasta toisaalta. Amanda Totin tapauksessa nyt etsitään anonyymisti tätä kiusaajaa ja tällainen itse käsiin otettu oikeudenkäyttö ei nyt voi olla sitä, mitä me haluamme. Ja tästä syystä myöskin ne äh, tekevät äh, elämänsä liian helpoksi, jos he toteavat, että tätä, näitä tietoja ei voida säilyttää, mutta eivät tarjoa kuitenkaan mitään äh, ratkaisua, eivätkä ajattele myöskään uhrien oikeuksia verkossa. Tutkintamenestykset, kuten esimerkiksi Tuluusen tekijän kiinni saaminen, kyllä osoittaa sen, että tietoja pitäisi säilyttää myöskin etukäteen. No direktiivi tässä muodossaan ei ole vielä riittävässä määrin löytänyt sitä tasapainoa, jota me tarvitsemme ja tästä syystä onkin niin äärimmäisen tärkeää, että tarvitaan uusi ehdotus ja myöskin kun ajatellaan arviointikertomusta vuodelta 2001, ehdotuksen pitäisi olla parempi. No tästä riippumatta ei voida missään nimessä hyväksyä sitä, että e- eurooppalaisen oikeuden yhtenäisyys tai Euroopan oikeuden siitä kiinni pitäminen on asetettu täysin kyseenalaiseksi Saksan oikeusministerin taholta. Viime maanantaina äh, Saksan ministeriön edustaja sanoi vetomusvaliokunnan kokouksessa, että Saksan liittohallitus ei aio tehdä ehdotusta liittyen tietojen säilyttämisdirektiiviin. Niin pitkään kun tämä ei toteudu, niin se, että tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi ei ole missään roolissa tässä, niin silloin ei tule myöskään mitään ehdotusta Saksasta. Ja minä pohdin, että miten kauan tämä prosessi vielä kestää, koska nämä kannanotothan osoittavat hyvin selkeästi, että varsinkin eh, te olette eh, myöskin esimerkiksi ottaneet käyttöön sopimusrikkomusmenettelyn ja se ei ole vaikuttanut oikeusministeriön mitenkään. Oikeusministerin hän täytyy tietää, että kaikki jäsenmaat ovat velvoitettuja eh, täytäntöön panemaan eurooppalaista oikeutta ja tämä täytyy tapahtua myöskin oikea-aikaisesti oikeusministerin argumentti siihen suuntaan, että täytäntöönpano tässä tämän direktiivin osalta ei ole mahdollinen, ei ole pätevä. Ja ehkäpä te voitte tässä vielä sanoa jotakin. Itävallan esimerkki osoittaa sen, että jäsenvaltio, joka pitkään ei ole tätä direktiiviä täytäntöön pannut, niin se on kuitenkin osoittanut sen, että jotkin määräykset voivat kuitenkin toimia. Like... <laughs> Sorry, jatkava. Sininen kortti herra Alvarolta. Sopiko teille herra Foss? Herzlichen Dank, Herr Kollege Voss, für Ihre Einlassung. Kiitoksia kollega Foss. Hyvin mielenkiintoista oikeusministerin rooli erityisesti Lähtisittekö siitä, että oikeusministerin tehtävä on, että jos, jos hän todellakin tunnustaa, että, että tässä on säädösoikeus, ja sen lisäksi tulee perustuslakituomioistuimelta tämä päätös, niin eikö tässä ole uhkaa, että tässä on ristiriita EU-lain kanssa? Eikö silloin ole ihan järkevää sanoa, että laitetaan hyllylle niin kauan kuin selvitys on tullut sen sijaan, että jotakin oikeusristiriitaista toteutettaisiin. Mr. Foss, uh, will you accept? Kiitos, herra Foss. Sopiiko vielä toinenkin sininen kortti? Se oli Syrova Entfeldiltä. Olkaa hyvä. Uh, I'm rather surprised. Olen hyvin hämmästynyt, kun kuulin, että kollega herra Foss viittasi Tulusen esimerkkiin – hän käytti termiä Fandungsfolk, äh, että se olisi ollut menestyksekäs. Mielestäni se oli hirvittävä joku, joka jo tiedettiin, joka oli etsittyjen listalla Yhdysvalloissa, joka tappoi ihmisiä ja jonka tiedustelupalvelut tunsivat, niin hän tappoi uudestaan. Eli mikä nyt tässä on tämä määritelmäsi, että tämä olisi ollut jotenkin menestyksekäs ja miten tämä koko asia liittyy siihen? Okei, okay, Mr. Foss, Kerfos. No, ensinnäkin, kun nyt puhuttiin tästä oikeusministeristä, no ei se nyt ole niin, että Saksan perustuslakituomioistuin olisi todennut, että tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi ei olisi juridisesti oikeanlainen. Eli se totesi ainoastaan, että, tai viittasi siihen, että Saksan täytäntöönpanolainsäädäntö siinä ei ole konkreettisia toimenpiteitä tietojen säilyttämiseksi ja että myöskin valtio ei tähän voinut puuttua. Eli nämä olivat ne kohdat, joihin perustuslakituomioistuin puuttui, ei mihinkään muuhun. Ja tässä kun nyt ajatellaan näitä velvoitteita, joita myöskin Euroopan tasolla on, niin ne täytyy myöskin sitten täytäntöön panna. No sitten tämä tuluuskysymys. Kysymys tässä on aina myöskin siitä, että todetaan, että pitää saada oikeudellisesti pätevää tutkintaa. Tarvitaan todisteita ja sitten jos jotakin voidaan todistaa, niin ne asiat, joita mahdollisesti saadaan tietojen säilyttämisen kautta, niin on järkevää, että ne myöskin otetaan sitten mukaan. No, no. no. Thank you very much and just now... Kiitos ja juuri nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Kiitos puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Minäkin arvostan kovasti tätä keskustelua tänään, että se voidaan pitää ja siitä saa mahdollisuuden toivottavasti selvittää muutaman asian ja selvittää tarkoituksia. Komissio todellakin, kuten on täällä ilmoitettu monta kertaa ja myöskin arviointiraportissa viime vuodelta tulee esiin, niin suunnittelee uudistuksia tietyn säilytysdirektiivin, mutta ei tänä vuonna, vaikka komissio 2005 esitti tämän ehdotuksen ensimmäistä kertaa, niin sillä on tietoa, että televiestintätiedot ovat osa, olennainen osa tutkimusten näytön koontaa äh, vakavissa rikoksissa, ja tällaiset tiedot voisivat olla olennaisia, jotta saadaan oikeutta palveltua. Se on ja on edelleen tarpeen, että oikeasuhtaisuuden puitteissa täytyy kerätä ja olla tietyt valvonnat ja turvamekanismit, niin tämä tiedot ovat silloin käytettävissä tietyn rajoitetun ajan, jos poliisin ja syyttäjäviranomaisten täytyy myös päästä ne käyttämään. Säännöt pitäisi olla niin harmonisoitu kuin mahdollista, jotta voidaan minimoida negatiiviset vaikutukset sisämarkkinoille kuin samaan aikaan kunnioitetaan legitiimiä legitiimejä vaatimuksia kansallisissa erityisolosuhteissa oli myös tarpeen se, että olisi vakaa eurooppalainen tietosuojataso tässä. Kaikki paitsi kaksi jäsenvaltioa ovat nyt transponoineet direktiivin komission arviossa viime vuodelta. Näyttö jäsenvaltiosta ja Europolilta esitettiin vakavirikosten toiminnan äh, toimien, torjuntatoimien arjonnasta täytyy antaa, pystyä antamaan vertailtavissa olevaan katavastutkimuksia ja tilastoja tämän osoittamiseksi, ja olemmekin todella saaneet aika paljon tietoja lainkäyttöviranomaiset, tuomioviranomaiset ovat kautta on e äh, painottaneet äh, sen tärkeyttä, että tätä tietoa on käytettävissä tarpeen on. Kuitenkin, kuten on otettu esille eri sisäryhmien taholla, te itse olette tehneet, eri edustajat, tietosuojayhteisöstä, toimialat, kansalaisjärjestöt, eri ammattiryhmät, mukaan lukien journalistit ja lakimiehet. Komissio on myöskin sitä mieltä heidän ohellaan, että tietojen säilyttämisellä on merkittävä vaikutus oikeuteen yksityisyyteen ja että täytyy olla myös henkilötietojen suojelua. On monia osa-alueita nykyisessä direktiivissä, joita pitäisi parantaa. Nämä osa-alueet on selkeästi arviointiraportissa otettu esille ja niitä on jatkotutkittu konsultoinnissa. Esimerkiksi harmonisoidumpi ja äh, pienennetty säilyttämisaika toimiala, joka on määritelty tietojen tyypin mukaan ja tietysti päämäärän, sen päämäärän rajoittaminen, johon tietoja voidaan käyttää. Tarvitaan minimistandardit myös sille, että miten tietoja voidaan käyttää ja miten voidaan päästä käsiksi parempi tilivelvollisuus viranomaisten puolelta koskien sitä tietoa, johon ne pääsevät käsiksi ja tilastotietoja ne antavat. Tarvitaan vahvempaa tietosuojaa sekä tarvitsemme johdonmukaista lähestymistapaa myöskin operaattorien kustannusten käsittelyyn täytyy olla myös johdonmukaisuutta sen velvoitteen välillä, että direktiivin mukaan voidaan siis äh, hakea tätä tietojen käyttöä. Ja sitä mahdollisuutta, että on myöskin vaatia tai mahdollistaa tietojen säilyttäminen e-privacy-direktiivin puitteissa. Täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot eivät voi käyttää säilytettyä tietoa muihin tarkoituksiin kuin siihen, mitä tietojen säilytysdirektiivissä määrätään. Ja tällä hetkellä jäsenvaltioilla tämä mahdollisuus on e-privacy-direktiivin puitteissa, joten tässä on porsaan reikä. Komissio on jo ilmoittanut, että analysoimme tarvetta arvioida uudelleen e-privacy-direktiiviä sitten, kun neuvottelut uudesta yleisestä tietojen Tieteen säädättämistä koskevien puitteiden tarkistamista ovat ohi. Joten nämä voitaisiin silloin esitellä yhteisesti tulevaisuutena ja privacy-direktiivin uudistamisena. Ja sitten kun otetaan huomioon tämä tekninen ja oikeudellinen monimutkaisuus ja poliittinen arkaluontoisuus, niin todennäköisesti se kestää jonkun aikaa, enkä voi antaa teille mitään konkreettista aikataulua tänään mutta haluaisin mainita, että todellakin arvostamme kovasti teidän tukeanne ja panostamme tässä asiassa. Ja se on antanut organisaation myös meidän työhömme ja myöskin tietojen säilyttämistä koskevan asiantuntijaryhmän työhön. Kiitoksia. Kiitos kovasti komission jäsen ja sitten ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ryhmäpuheenvuoro. Herra Diestemera. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Unohtamatta sitä, että perussopimuksen artiklassa 8 ja myöskin unionin sopimuksen artiklassa 17 säädetään, että henkilötietojen ja tietojen säilyttäminen on yksi perusoikeuksista ja kuitenkin auki vielä kysymyksiä, jotka liittyvät tietojen säilyttämiseen tapauksessa, josta saimme täällä kuulla vakavien rikosten yhteydessä, kansainvälisen rikollisuuden yhteydessä ja niin edelleen. Tällä hetkellä tilanne on varsin pirstaloitunut, koska käytännön tasolla eri jäsenmaissa on käytössä eri toimintatavat ja säännöt. Me tarvitsisimme yhteistä tietosuojalainsäädäntöä koska tietojen säilyttäminen ja säilyttämisen turvallisuus on äärimmäisen tärkeää nimenomaan rikosten yhteyksissä. Esimerkkejä on löydettävissä. Esimerkiksi eräs nuori poika, joka syyllistyi kotitekoisten pommien rakentamiseen. Hän pyrki myymään niitä netin välityksellä ja tätä kautta oli kuitenkin mahdollisuus löytää syyllinen ja, ja, ja tie, saada tietoja asiasta. Mutta vielä palatakseni asia on äärimmäisen tärkeää, että saamme aikaiseksi yhteisen lainsäädännön, mutta me kuitenkaan missään tapauksessa voi tyytyä siihen, että puitteet ovat pelkästään tekniset luonteeltaan ja jättävät paljon toivomisen varaa nimenomaan ihmisten yksityisyyden suojan säilyttämisen kannalta. It's Mr. Lopez Aguilar. Kiitoksia. Sitten sed puheenvuoro Lopez Aguilar. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Olen itse mukana kysymysten esittäjien allekirjoittaneiden joukossa. No, ja olen samoilla äh, linjoilla äh, aikaisempien kysymysten esittäjien kanssa. Kyse on direktiivistä, joka aikanaan äh, oli sinänsä ymmärrettävä. Tarkoituksena oli löytää ratkaisuja avaimia terrorismin vastaiseen kamppailuun ja myöskin kansainvälisen rikollisuuden vähentämiseen, mutta toisaalta – jos ajattelemme tilannetta vuonna 2004 ja 2005, jolloin Madridin ja Lontoon äh, terrorismitapahtumat äh, äh, olivat ajankohtaisia. Sieltä on löydettävissä taustaa direktiivisäätämiselle, mutta kuitenkin edelleen meiltä puuttuu Lissabonin sopimuksen edellyttämät keinot ja tilanne on törmäyskurssilla perusoikeussopimuksen artiklan 8 kanssa ja myöskin unionisopimuksen artiklan 17 kanssa. Ja nämä asiat olisi otettava huomioon siinä yhteydessä, kun direktiiviä tarkistetaan. Äsken selvititte aikataulua ja aloitettanne. Kyse on minimipuuttumisen periaatteen soveltamisesta ja kuitenkin mielestäni tässä yhteydessä välttämättömyyden ja, ja suhteellisuuden periaatteet ovat välttämättömiä. From ALDE. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Hintfeld. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenkollegat. Tämä direktiivi on ollut vääränlainen aivan alusta lähtien. Katsotaanpa taaksepäin ja se syy, miksi tämä talo äänesti tästä ehdotuksesta tietojen säilyttämistä varten, johtui ainoastaan siitä, että jäsenvaltiot eivät päässeet sopuun. Y- yksimielisyyttä ei saatu aikaiseksi. Muistatteko? Monet jäsenvaltiot eivät halunneet tätä. Tästä syystä me äänestimme siitä. Se oli ainoa syy. Ja tänään yritämme sitten välttää parlamentin välintulon. No sitten toiseksi, onko se tarkoituksenmukainen? Onko se kätevä? Onko maailma muuttunut turvallisemmaksi vuodesta 2005-2006? No, huolimatta siitä, että arviointi tapahtui vasta hyvin myöhään, niin ei ole yhtään todisteita, siis ei hiukkaakaan todisteita siitä, että se vaikuttaisi turvallisuutemme. Kaikki eh, toteamukset siitä, että tämä direktiivi olisi tarpeen, perustuvat olettamuksille eivätkä millekään muulle. Emme vielä ole nähneet mitään lukuja. No oliko se harmonisoinnin mukaista? No kollegat totesivat tässä jo, että eivät. Siis ei. Eikä sen ollut tarkoitus eh, siinä toimiakaan, koska jäsenvaltiot halusivat kompensoida nämä kustannukset yrityksille. No sitten on puhuttu, että tämä olisi perustuslain vastainen monissa maissa. No voitte ehkä todeta, että tämä on tekninen asia, että ainoastaan täytäntöönpano lainsäädäntö ei tässä ole perustuslain mukainen, mutta on mahdotonta löytää sellainen tapa täytäntöönpanna se, että se olisi perustuslakien mukainen. Omassa maassani raportti osoitti, että hyvin laajalti käytetään niitä tietoja väärin Useimmat ihmiset käyttävät näitä tietoja kuin on sallittu. Toimiiko kukaan? Ei. Tässä on laki, joka on runnottu läpi, joka ei ole tarkoituksenmukainen, joka näyttää olevan perustuslain vastainen. Sitä väärinkäytetään hyvin laajasti, niin totta kai komissio ja jäsenvaltiot toteavat, hieno laki, voi kun meillä olisi vielä enemmän sitä. Komission jäsen meidän ei pitäisi odottaa päivitystä, vaan tämä pitäisi hoitaa nyt. Thank you very much. And next speaker. Kiitos. Seuraavana herra Albrecht, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä, Rova Malmström, hyvät kollegat. Mistä tässä puhutaan? Puhutaan koko dele- televiestintätietojen, puitetietojen kokoamisesta 500 miljoonan osalta minä tahansa aikana. Ei tietyssä tilanteessa, ei silloin, kun on epäiltyjä, vaan aina ja milloin vain koko ajan valvontaa, kaikkia ihmisiä. Teidän pitää ajatella, että mikä, miten paljon tässä loukataan perusoikeuksia kaikkien kansalaisten osalta. Tämä täytyy oikaista. Ja tässä kysyn itseltäni, niin kuin edeltäjätkin puhujat, että miten todistamme, miten, olemme, miten pystymme todistamaan, että tämä tietyn säilyttäminen direktiivat edes tarpeen ja ovatko ne oikea tapa äh, parantaa rikosten torjuntaa. Esimerkiksi internetissä en ole nähnyt näitä todisteita eikä mitään viitteitäkään siitä. Jos ajattelette esimerkiksi, että mikä tässä nyt asiana oikeasti on, niin se on äh, rikollisuusasteiden vähentäminen ja rikollisuuden torjuminen. Siinä haluaisin sanoa, että se ei ole ollenkaan muuttunut tänä aikana eikä tässä voi mitään eroja todeta niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla tämä tietojen säilyttäminen on ja missä ei ole äh, suhteessa rikostilastoihin, ei edes kun on internetrikoksista kyseessä. Mutta sitä vastoin on hirvittävästi laitettu rahaa tähän tietojen säilyttämisasiaan. Se on tullut aika kalliiksi ja sitä rahaa nyt puuttuu sitten muissa kohdissa, jos puhutaan vaikka, että onko edes poliisiasemalla internetpääsyä. Se olisi oikea tutkimisen helpottamista ja siis niitä juttuja pitäisi ajatella sen sijaan. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavana Rova Ernst. Niin, herra Foss halusi vain sanoa, että tietojen säilyttäminen ei eh, mitään ongelmia ratkaise, vaan se on ongelma itsessään. Ja haluaisin tässä nyt kertoa analogian käytöstä. Minä olin hiljattain kävellyt Dresdenissä ja näin siellä sattumalta, kun jokin murtomies oli menossa ovesta läpi ja nyt kysyn, että haluatteko nyt sellaisen direktiivin aikaiseksi, että täytyy kaupungeissa kuljeskella, jotta voidaan tässä rikollisuutta estää? No ei tämä nyt kyllä toimi ja haluan sanoa vain tässä lopuksi, että tässä nyt ei tulisi tuhansien tai miljoonien ihmisten tietoja säilyttää, vaan ehdottaisinkin Rova Malmström, että ehkäpä antaisitte toisen vinkin sisäministereillemme esimerkiksi sen, että ei esimerkiksi vähennetä poliisipaikkoja tai tuomioistuin paikkoja, vaan että heitä koulutettaisiin, että korruptiota vastaan taisteltaisiin. Jos me tämän saamme aikaiseksi, niin teemme jotakin arvokasta rikollisuuden vastaiselle taistelulle ja myöskin teemme jotakin arvokasta kansalaisten hyväksi. Now I would like to... Kiitos ja nyt haluaisin sitten antaa puheenvuoron herra Paskalle. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Podľa stanoviska Európskeho... Puhemies, komission jäsen, Euroopan tietosuojavaltuutetun äh, mielipiteen mukaan ja Saksan, Tsekin tasavallan, Romanian peruslakitymäistymän mukaan direktiivi 2006, joka mukaan suuret telekommunikaatioyhtiöt voivat pitää tiettyjä tietoja säilytyksessä kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen tiettyjen rikosten yhteydessä ei ole yksityisen suojan mukainen eikä henkilötietosuojan mukainen. Sen vuoksi komission sen meidän täytyy ottaa vastuullinen päätös. Joko perustetaan tämä päätös ja sitten jäsenvaltiosta riippuu sitten, miten tätä asiaa käsitellään, tai sitten jos päästään sopuun siitä, että poliisi- ja tuomiolaitoksen yhteistyössä niin tarvitaan yhteisiä sääntöjä unionissa, niin silloin valmistelemme uutta lainsäädäntöä, joka sitten kuitenkin vastaa nykyistä Euroopan lainsäädännön kulttuuria ja viime huhtikuusta lähtien teillä on ollut aikaa tehdä tämä vastuullinen päätös. Sitten herra Koljo. Puhemies, kiitokset arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Varmasti muistatte ne olosuhteet, joissa tämä direktiivi hyväksyttiin. On totta, että jäsenvaltiot saivat etua siitä, että tietojen säilytysaika pidennettiin kahteen vuoteen. Sitä on käytetty monissa jäsenmaissa. Tällä on kuitenkin viitattu ei pelkästään niihin olosuhteisiin, joissa päätökset tehtiin, vaan myöskin siihen on viitattu, että tässä on törmätty aivan perustavanlaatuisiin ongelmiin ja puutteisiin, jotka pitäisi nyt ratkaista. Rouva Maastrom jo antoi meille äh, joitakin vastauksia, mutta äh, mielestäni meidän on vielä äh, tarkasteltava asiaa lähempää ja saatava tarkemmat vastaukset avoimiin kysymyksiin. On Direktiivin tarkistus on työtä, jota meidän on tehtävä yhte, yhteistuumin, yksissä tuumin. Mutta aikataulusta on nähtävästi jonkun verran erimielisyyttä. Komissio lupasi alun alkaen esittää meille tarkistusehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä, mutta äsken saimme kuulla toista koska tällainen tarkistusehdotus aiotaan esittää? Tänä, jollei tänä vuonna, niin meneekö siihen mahdollisesti kaksi vuotta vai, vai mistä ajasta puhumme? Drutsas. Sitten herra Drutsas Dimitros. Commissioner. Kiitoksia puhemies ja arvoisa komission jäsen. Minä myöskin puhun näistä argumenteista ja en halua nyt tässä toistaa sitä, mitä on jo todettu Haluaisin nyt kuitenkin palata siihen kysymykseen, että milloin komissio esittää ehdotuksensa. En tiedä, ymmärsinkö oikein, mitä totesitte, mutta sanoitte, että te ette aio tehdä sitä tämän vuoden aikana, joten kysyn ensi vuonna. Ensi vuosi on pitkä, se on 12 kuukauden mittainen. Voisitteko hiukan tarkentaa sitä, milloin aiotte esittää tuon ehdotuksen? Ja sanon tämän, koska haluaisin muistuttaa teitä siitä, että juuri nyt me käsittelemme juuri henkilötietojen uudistamispakettia ja parlamentti pitää tätä prioriteettiasiana ja toimii hyvin sitoutuneesti tämän direktiivin parissa ja meidän pitäisi harmonisoida myöskin yhtenäismarkkinat televiestinnän osalta ja myöskin e-privacy-direktiivi, jonka mainitsitte itse, niin sitäkin tulisi tarkistaa, joten toivoisinkin, että komissio Ah, ottaisi dynaamisemman kannan jäsenvaltioiden suuntaan silloin, kun puhutaan näistä tietyistä jäsenvaltioita koskevista asioista. Ja haluaisin vielä todeta komission jäsen, lopetan nyt sanomalla seuraavan, Euroopan parlamentissa äh, löydätte siitä aina hyvin innokkaan liittolaisen tietosuojakysymyksissä ja voitte aina luottaa siihen, että täysin tuemme ja toimimme yhteistyössä kanssanne tässä suhteessa. Mutta samanaikaisesti haluaisin myöskin painottaa sitä, että Euroopan parlamentti on myöskin aina valmis taistelemaan ja puolustamaan periaatteitaan ja usko, uskomuksiaan EU-kansalaisten oikeuksien suojelemisessa, varsinkin silloin, kun kyse on perusoikeuksista. Kiitoksia. Thank you very much. And the next... Kiitos. Seuraava puhuja, herra Schlöter. Fru kommissionär, sade att eh, vi skulle ha... sanoi, että täytyy siellä oikeasuhtainen direktiivi. Oikeasuhtaisuutta onko sitten missään sähköisessä tiedottamisessa, jos kaikkia kansalaisia valvotaan? Siis jopa lapsi voi välttää tulemasta kiinni otetuksi tämän direktiivin puitteissa, jos on rikollisia pää, tarko, pää, päämääriä. Jopa Bush ei ole tällaisia toimia eh, ehdottanut terroriparanoja vuosina Yhdysvalloissa. Sen sijaan ehdotetaan eh, jäädyttämistä sen sijaan, että olisi niin, että eh, sen sijaan, että etsittäisiin neula heinäsuovasta, niin on ehkä parempi, että valvotaan ja seurataan yhtä epäiltyä. Se olisi varmasti järkevämpi investointi verorahoillamme se, miten tässä nyt toimitaan, niin se ei todellakaan ole järkevää. Toivon, että mahdollisimman nopeasti tämä ehdotus vedetään takaisin. Ei en ole nähnyt myöskään tämän vaikuttavuudesta yhtään ainoa todistetta. Vinska. Kiitoksia puhemies. Ennen kuin esitän kysymykseni, haluaisin vain kertoa, että viikko sitten Puolan parlamentti hyväksyi televiestintälain muutoksen. Sitä oli odotettu jo kauan, komissio oli sitä odottanut, ja uudet säännöt lyhentävät säilytysaikaa kahdesta vuodesta. Se oli hyvin pitkään, 12 kuukauteen. Tällä tavalla Puola liittyy ryh- niihin, siihen ryhmään eurooppalaisia maita, joita samanlaiset säännöt sitovat. Tällä hetkellä teemme työtä säädöksen kanssa, joka koskee tietojen säilyttämistä yleensä. Se koskee myös sitä, kenellä, kenellä on pääsy niihin. Ja oli siis hyvä, että komissio tuntee suunnitelmat eurooppalaisen muutokset näissä suhteissa niin, että tällä hetkellä se voisi vaikuttaa sen työhön puolessa näihin asioihin ovat vaikuttaneet monet kansalaisjärjestöt, jotka ovat painostaneet viranomaisia. Ne ovat olleet sitä mieltä, että tämän astiset ratkaisut ovat loukanneet yksityisyyden suojaa, joten kannattaa kuunnella tarkasti myös näitä tahoja myöskin Euroopan tasolla. Ei pelkästään siis Euroopan parlamentin jäsenten ääntä, vaan myöskin kansalaisjärjestöjen edustajien ääntä, jotka painottavat yksityisyyden suojaa. Ja nyt haluaisin kysyä tässä, kun tilaisuus on, niin onko komissiolla joitakin analysoituja tietoja, dataa siitä, että mikä vaikutus tällä ja lyhentämisellä voi olla rikostutkimuksen onnistumiseen, koska se on yksi pääargumentti. Koko ajan puhumme siitä, että jotain voimme osoittaa ja todistaa, vai voimmeko? koska kyse on esimerkiksi siitä, että etsitään rikollisia lapsipornografian rikollisiin. Siis koko ajan kun tällaisia argumentteja esitellään, mutta onko sitten oikeita tietoja tästä? Kiitos kovasti ja sitten minuutti Rova Zippel. Thank you. Kiitoksia. Melkein kaikki on jo sanottu tästä syystä hyvin lyhyesti miksi nyt oikeastaan puhutaan tästä tietojen säilyttämisestä, koska esimerkiksi elintarvikkeet täytyy jossain vaiheessa korvata, eli täytyy, niitä täytyy ottaa uudestaan käyttöön. Ja tämä keskustelu aloitettiin yhtenä toimenpiteenä terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta käytännössä nämä tiedothan ovat olemassa, niitä täytyy käyttää. Niitä käytetään eri rikkomusten tutkinnassa, mutta tässähän totta kai halutaan säilyttää myöskin sellaisia tietoja, joista alun perin ei ollut kyse, ja tietojen määrä kasvaa. Joten vähintäänkin meidän täytyy äh, vähentää tietojen säilyttämisaikaa ja täytyy myöskin pitää huoli siitä, että niitä ei käytetä väärin. Vaihtoehdot eivät saa olla mikään tabu. Myöskin oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien suojeleminen ovat perusperiaatteita ja näitä täytyy, näistä täytyy pitää kiinni ja niitä täytyy, niitä täytyy suojella myöskin siinä mielessä, että direktiivi ehkä pistetään kokonaan pois käytöstä. Rova Romero Lopes. Kiitos puhemies. Rova Malmström, kun puhuitte uudistuksesta, onko kyse uudistuksesta, joka pitää sisällä myöskin suhteellisuusperiaatteen Mielestäni missä aikaisemmassa yhteydessä ei tällaisen olla törmätty, paitsi matkustajatietojen kysymyksen yhteydessä. Kun direktiivi koskee pelkästään erityisolosuhteita, ollaan vaarallisella tiellä ja nyt tähän on pyrittävä löytämään ratkaisu. Itse asiassa kahdeksan maata ei tässä yhteydessä edes käytä termiä vakava rikos. Ne toteuttavat tätä direktiiviä aivan missä tahansa rikosyhteydessä. Siksi olisikin keskityttävä ja, tarkennettava direktiiviä sillä tavoin, että se kattaisi pelkästään raskauttavat rikokset. Myöskin perusoikeuksien rikkominen on asia, johon on nyt puututtava. Ei voida toimia tällä tavalla, lainsäädäntöä ei näin laadita. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten seuraavaksi menettelymän puhujalista. Ensimmäinen puhuja on edustaja Vasescu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Transpunerea directivei a reprezentat o provocare pentru multe state. Direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön oli joillekin maille valtava haaste. Jotkut siinä onnistuivat ja toiset taas eivät. On olemassa erilaisia ristiriitaisia tilanteita, joissa yksityisyyden säilyttäminen ei onnistunut tämän direktiivin puitteissa. Romaniassa muun muassa törmättiin tähän ongelmaan. Nyt tarvitaankin uudet puitteet, joissa toteuttaa äh, tämä äh, direktiivi. Niin kuin tiedätte, eri jäsenmaissa äh, on erilainen lainsäädäntö yksityisyyden suojelun osalta ja, ja ylipäätään lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Siksi toivonkin, että te tarkistatte ja uudistatte direktiiviä sillä tavoin, että otatte äh, nämä vaihtelevat äh, maista, maista toiseen vaihtelevat äh, puitteet huomioon ja tavalla, että jouduta käymään tästä oikeutta? Kiitoksia seuraavaksi edustaja Tsikau. Domnule comisar. Uh, Kiitoksia komission jäsen. Kesäkuussa 2011 kysyin komissiolta kirjallisen kysymyksen kautta miltä, se näyttää, mitä tilanne näyttää tämän tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin suhteen. Ja tämän pitäisi tapahtua perustuslakien mukaisesti ja myöskin Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti. Eli tässä ei pitäisi rikkoa myöskään oikeutta yksityisyyteen ja oikeutta vapaaseen liikkumiseen. Vastauksessa kerroit meille niistä kuulemisista, joita komissio oli järjestänyt kansalaisyhteiskunnan tietosuojaviranomaisten jäsenvaltioiden teollisuuden edustajien ja oikeuksien edustajien kanssa. Ja te kerroitte, että olitte ottanut huomioon eri näkökannat ratkaisua pohtiessanne ja tarkoituksenne oli arvioida tätä arviointikertomuksessa – Onko vaikutusten arviointi valmis? Milloin se julkaistaan ja mikä sen sisältö on? Next speaker is Madame Lichten... Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Lichtenberger. Äh, Kiitoksia komission ja sen olen mieluumminkin aika pettynyt, koska ei edelleenkään tule mitään konkreettisia tietoja teiltä, että milloin tällainen ehdotus pitäisi tulla. Edeltäjänne sanoi teemasta, että Nykyään tietojen säilyttäminen, sitä ei enää tässä muodossa sallittaisi. Tämä on jo aika monen hälytyssignaali minun näkökulmastani. Nämä kokemukset, joihin nyt on viitattu, ja myykään ole ilahduttavia, on vähemmän onnistumisia kuin mitä ilmoitettiin, mutta enemmän äh, pidätyksiä kuin on sanottu. Eli joku tässä ei nyt täsmää. Eli tässä sääntelyssä ei ole lisäarvoa juuri, koska on erilaisia toimeenpanoja jäsenvaltioissa muun muassa. Ja koska on epämääräisiä oikeuskäsitteitä, jotka sitten avaavat väärinkäytökselle oven laajalti. Kansaoikeuksien tulevaisuus ratkaistuu myöskin tässä kysymyksessä komission jäsen. Pyydän, että ehdottakaa nyt lopultakin tämä muutosehdotus tähän direktiiviin. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Engström. Tack herr talman. Fru kommissionär, det här är ett alltigenom misslyckat direktiv. Som kommissionär... Kiitoksia. Tämä on täysin epäonnistunut direktiivi. Kuten sanoitte, että niin se vaikuttaa hyvin paljon yksityisyyteen sillä ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia, sillä ei ole harmonisoivaa vaikutusta, eikä se myöskään anna, osoitu, tai anna mitään viitteitä siitä, että se olisi tehokas rikollisuutta vastaan taistellessa. Todettiin, että tässä on tarkoitus tehdä arviointi. Jo vuonna 2010 todettiin näin, eikä se tapahtunut. Joitakin pieniä anekdootteja ehkä julkaistiin, jotka osoittavat, että tämä kaikki ei ole onnistunut niin kuin sen olisi pitänyt. Tämä oli jo ennen tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa, joten tätä taustaa vasten tämä on aihe, jota Ruotsin kansalaiset eivät voi ymmärtää millään muotoa. Miten komissio voi tässä viedä ruotsalaiset tuomioistuimeen, koska he eivät ole täytäntöönpanneet tätä vielä. Prendergast. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Prendergast. Um, Kiitos. Tietojen säilytystoimet ovat aina arkoja ongelmia liittyvät myöskin perusoikeuksiin kansalaisten keskuudessa. Yksityisyys on vaarassa, kun tietoa voidaan käyttää väärin. Erityisesti tässä blind blanket-välinteessä, jolla kerätään tietoja. 9.11 jälkeisessä maailmassa lainsäätäjät ovat olleet kovan paineen alaisen, jotta he voisivat osoittaa päättäväisyyttä kansainvälisen terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Virheet ovat tässä katautuneet prosessin aikana, mutta EU-ssa keskustelu parashaista välineistä rikosten torjuntaan ovat vähemmän polarisoituneita. Erityisesti jos verrataan Yhdysvaltoihin, ollaan viileämpiä. Eurooppa ei ole laiminlyönyt vastuuksiaan tällä alalla, sen ei myöskään pitäisi olla arvioimatta viileästi näitä asioita. Oikeudet, eivät ole, jotka ovat tässä panoksena, ovat myös tärkeitä. Komission täytyy tehdä uusi ehdotus heti, kun näyttöä tarpeeksi sen tekemiseksi. Konklu- Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi haluan antaa puheenvuoron komission jäsenelle. Paljon kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Minä todellakin arvostan sitoutuneisuuttanne tähän, koska tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Mutta meidän täytyy myöskin todeta, että tietosuoja tässä on kyseessä. Jäsenvaltiot tukevat tätä ja he eivät halua sitä poistaa, koska riski on, että meillä on 27 eri versiota tietojen säilyttämisestä eri jäsenvaltioissa eikä ole mitään yhteisiä normeja yksityisyyden suojalle ja tarkoitusperille. Me teimme arvioinnin huhtikuussa 2011 voitte ehkä kutsua niitä anekdooteiksi miksi, mutta meillä oli tietoja jäsenvaltiosta, miten sitä käytettiin, ja me olemme saaneet myöskin lisää todisteita. Ne ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tietojen säilyttämistä on käytetty, jotta on saatu esimerkiksi eri verkostoja, huume- ja rikollisverkostoja kiinni. Ja myöskin lasten hyväksikäyttöön on voitu puuttua. Ja me olemme kertoneet tästä parlamentille. Me olemme tehneet tämän, mutta voimme tehdä sen toistekin mielellämme. Ymmärsin kritiikin kyllä, mitä esitettiin, ja olen osittain samaa mieltä, mutta eh, tässä eh, ei nyt valvota 500 miljoonaa ihmistä, vaan kyseessä ovat sellaiset tiedot, joita on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin yritysten taholta. Eh, poliisiviranomaiset voivat saada ne käyttöönsä tie, tietyin ehdoin. Ei tämä mitään massavalvontaa ole, joten tämä täytyy tehdä selväksi nämä ovat demokraattisen ja juridisen valvonnan alaisia, mutta totta kai tämän direktiivin osalta myöskin ongelmia, ja ne on myöskin tuossa arviointikertomuksessa mukana, minä mainitsin ne, ja te viittasitte niihin myöskin puheenvuoroissanne. Harmonisointi ei ole riittävää eh, siinä suhteessa, että kuka pääsee käsiksi näihin ja myöskin se, että määritellään eh, vakavat rikokset, tietosuojan ja myöskin säilyttämisaika. Kaikki nämä haluamme muuttaa ja eh, tämä uusi arviointikertomus eh, Siinä kerrotaan myöskin se, miten tämä vaikuttaa tietosuojaan. Eh, tietosuoja on äärimmäisen tärkeä asia. Euroopan unionissa meillä täytyy olla yhdenmukainen näkökulma tähän asiaan. Ja tästä syystä meidän täytyy tehdä tämä yhdessä muiden asioiden ohella. Ja täytyy myöskin käsitellä niitä porsanreikiä, joita tuossa e-privacy-direktiivissä on. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että tietosuojalainsäädäntö, tiedän, että monet ovat olleet mukana näissä päivityksissä ja tässä työssä, mutta se on sen mukaista, mitä me teemme, koska muuten meillä on eri lainsäädäntö, joka lähtee eri suuntiin. Kaikkea tätä täytyy tarkastella yhdessä, joten tästä syystä en voi antaa mitään tarkkaa aikataulua siitä, milloin me teemme tämän, mutta tarkoituksena on, että meillä on vahva tietosuoja. Ja tässä työssä Teen mielelläni tiivistä yhteistyötä myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Paljon kiitoksia puhemies. Kiitos. Työjärjestyshuomautus. Yes, thank you, Mr. President. I have a question. Kiitos puhemies. Minulla on kysymys säännöistä. Jos kysytään kysymys komission jäseneltä, niin haluaisin oikeastaan vastauksen ja yksi kysymys, johon jäsen, komissio sen ei antanut vastausta vielä. Tietojen jäädyttäminen, kuten Yhdysvalloissa, onko sitä kunnolla arvioitu, koska mikä tahansa anekdootti näyttö ei ole selkeä. Jos on huumeverkosto, niin on varmaa, että niitä on epäilty jo jonkun aikaa ja tietojärjestelmän jäädyttäminen Not so the question of point of... Työjärjestyshuomautus ei ole kysymys. No ehkä jos voitte vastata that, uh, sorry, that... Anteeksi, minun olisi pitänyt mainita tämä, tämä nopea jäädyttäminen on eri asia kuin tietojen säilyttäminen. Ja me myöskin tarkastelemme tätä. Tätä ei pidetä mitään, minään vaihtoehtoina tietojen säilyttämiseksi jäsenvaltiossa, mutta me teemme tutkimuksen tästä. Ja tarkoituksena on se myöskin esittää tuon uuden puitteiston ja ehdotuksen ohella. It means that the debate Siis- keskustelu on siis päättynyt. Seuraava kohta esityslistallamme on komission julkilausuma EUn ja Japanin kauppaneuvottelut. Ensin haluaisin